Eh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan iltapäivän osio täällä ITRE-valiokunnassa. Esitystä kohta seitsemän verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevat säännöt. Esittelijämme on edustaja Mia Petra Kumpula-Natri. Ja kuten tiedätte, ITRE järjesti keskustelun aiheesta 26. syyskuuta tänään. Käsittelemme tätä mietintöluonnosta jonka kollegamme on valmistellut. Kyseessä on tärkeä asiakirja, kuten tiedätte, koska kesäkuuhun 2017 mennessä verkkovierailumaksut poistetaan. Me lupasimme tämän kansalaisillemme ja meidän pitäisi myöskin hiukan selventää joitakin väärinkäsityksiä jotka olivat täysin odottamattomia. Ja jos sallitte, käynnistämme keskustelun esittelijän alustuksella. Edustaja Kumpula-Natri, olkaa hyvä. Thank you, thank you Chair, very much. Uh, I... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tässä tekstissäni niin on vain aika vähäisesti tekstiä, mutta näiltä kalvoilta näette, mihin meidän tulisi ehdotuksen pohjalta pyrkiä. Lähden siitä komission ehdotuksesta liikkeelle, jonka se on esittänyt ja tilannekatsauksesta ja tässä kerron, mihin pyrimme. Komission ehdotusta tulee mielestäni muuttaa, koska se ei anna mahdollisuuden kilpailukykyisille tukku- ja markkinoille. Mehän pyrimme digitaalisessa strategiassa juuri datan käytön lisääntymiseen, mutta siihen komission ehdotus ei anna mahdollisuuksia, sillä komission ehdotuksen mukaan kuluttajat eivät voi kaikkialla EU-ssa toimia kotimaan hinnoin. Ja komission ehdotuksessa ei myöskään puoleta sisämarkkinoilla tehokasta investointitoimintaa joten äänipuheluiden osalta voidaan kilpailua vielä lisätä ja saada kustannukset katettua tekstipalveluiden osalta. En ole juurikaan asiaan puuttunut, niitä käytetään dataviestinnän kautta, mutta poliittisesti datapalvelut ovat tärkeämpiä, varsinkin jos katsotaan näitä enimmäishintatasoja. Minä ehdotan, että me käyttäisimme gigatavu yksikköä eikä yksikköä, koska se on helpommin ymmärrettävissä ja komissio ehdottaa myöskin tällaista enimmäishintaa, joka maksetaan toiselle operaattorille, eli 8,5 euroa per gigabitti vuot, kuusi vuotta tästä laskettuna. No katsotaanpa, mitä minä tässä ehdotan. Ensimmäinen luku, joka tässä näkyy, on seuraava. Me tiedämme, että eri jäsenvaltioissa käytetään eri laskutusmallia. Ja selvityksen mukaan voidaan sanoa, että hinta määrittelee käyttöä. Eli jos hinta per megabitti on alhainen, niin siellä yleensä myöskin käytön määrä on suurempi. Ja maat, joissa megabittihinta on suurempi, niin käyttö on pienempää. Suomi on tässä maana, jossa käytetään 5,5 gigaa per kuukausi keskimäärin ja Alankomaissa 15 kertaa enemmän, mutta Alankomaissa hintataso on 15 kertaa korkeampi, joten me haluamme lisätä käyttöä, mutta pienemmällä hinnalla. Ja jos katsotaan sitten tätä seuraavaa kuviota, niin tästä näette, että kaikkialla suuntaus on selkeä, 30-174 prosenttia. Latviassa muutos on ollut nopeinta. Vuoden aikana mobiilidatan lisäys on ollut 174 prosenttia. Syynä on se, että on otettu käyttöön uusi äh, datakatoton järjestelmä, jota on Suomessakin käytetty. Ruotsissa tarjotaan laajoja datapaketteja ja Belgiassa rajana on 200 megaa eikä 5,5 gigaa, joten markkinoiden väliset erot ovat huomattavat. Tässä komission ehdotus tässä on maakohtainen analyysi taustalla ja arvio datapalveluiden verkkovierailujen tukkuhinnoista. Jos lähdetään 8,5 eurosta, no se ei sovi edes tähän kaavioon. Komissio sanoi, että neuvotteluvaraa on ja sanoisin, että kaikilla toimijoilla ei ole yhtälaisia neuvottelumahdollisuuksia, joten lähdin hiukan alhaisemmasta tasosta liikkeelle. Komissio on käyttänyt tämän kaavion pohjalta Terra Consultants-yhtiötä katsoessaan datapalveluiden verkkovirjelyn kokonaistukkuhintoja. Tässä huomioidaan siis verkkovierailujen tukkuhinnat, ja kuten on nähtävissä, tässä ovat kaikki nämä maakohtaiset hinnat. Minä ehdotan neljää euroa kaikki kuuluvat tähän, paitsi Malta. Mutta jos katsotaan tätä käyrän loppupäätä, niin olet, tästä on nähtävissä, että kun tämä analyysi suoritettiin, niin sinä ajankohtana monissa maissa pärjätiin 1,15 eurolla. Italia, Itävalta ja muut, joten yhdelläkin eurolla voitaisiin kattaa tukkuhinnat hyvinkin monissa jäsenvaltioissa ja komissio tästä huolimatta puhuu 8,5 eurosta. Sitten hintakehitykseen. Minä haluaisin tällaista asteittaista vähenemistä sovellettavan, sillä uskon, että tekninen kehitys ei ole vielä päätöksessään ja datan käytömäärä ei ole päättymässä, joten me tarvitsemme uutta mittakaavaa, sillä tämä osoittaa nämä säännellyt markkinat ja markkinoilla käytetään arhaisempaa hintaa. Jos lähdemme tukkuhintoja sääntelemään, niin meidän täytyy lähteä nollan euron tasosta, koska yritykset ja operaattorit laskuttavat toisiaan. Ja minä uskon, että hintataso tulee laskemaan, mutta meidän täytyy vain muuttaa tätä kaaviota jonkun verran, koska nyt puhumme gigatavuista eikä megatavuista. Ja tästä näette, missä määrin voimme käyttää tuk- vähittäishintaa. Tästä näette, mikä on vähittäishinta ja jos niitä käytetään ja lähdetään tämän vuoden syyskuusta, Tukkuhinnathan ovat yleensä korkeammat kuin vähittäishinnat, joten Ja jos tarkastellaan, miten tällä hetkellä markkinat toimivat, niin tässä on selkeä johdonmukaisuutta nähtävissä. Tätä kaaviota en voi selittää kaikille kovinkaan lyhyessä ajassa, mutta sen verran voin kertoa, että tietyt operaattorit joutuvat maksamaan puolet tuottostaan muille operaattoreille, ja se nyt ei ole kovinkaan helppo ja hyvä asia. Ja ihan lopuksi vielä toteaisin, että neuvostosta löytyy kaksi estävää vähemmistöä, sulkuvähemmistöä, operaattorithan tässä kuitenkin ovat keskeisellä siellä eivätkä itse jäsenvaltio. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ryybi EPP puolesta. Kiitos. Haluan lämpimästi kiittää tästä esityksestä. Mia Petra Kumpulanatri, kyllä tässä osui mielestäni naulan kantaan. Kun puhutaan näistä tukkuhinnoista ja sitten kuluttajahinnoista, niin aivan ilmeistä on, että kyllä tässä toiminnan tarvetta toden totta on, kun haluamme edistää sisämarkkinoita jälleen yhden askeleen eteenpäin tässä nyt, kun ajatellaan monia jäsenvaltioita, niin markkinat toimivat monissa jäsenvaltioissa niiden sisällä jo oikein hyvin, mutta kilpailutilanteessa eri jäsenvaltioiden operaattorien välillä kyllä on vielä parantamisen varaa. Esimerkiksi televiestintäalalla on monissa suurissa jäsenvaltioissa eroja, mutta muillakin aloilla toki kuin televiestintäalalla oikeastaan suorastaan, suorastaan järkytyin tästä muutoksesta virtuaalimaailmassa. Eli televiestintämarkkinat nyt hitaasti, mutta varmasti ovat siirtymässä kohti päätöstään ja tulossa on, ovat digitaaliset sisämarkkinat. Miten voimme televiestintää yrityksiä tukea tässä siirtymässä kohti digitaalisia sisämarkkinoita niin, että ne edelleen voivat ansaita rahaa ja maksaa työntekijöilleen ja tarjota kuluttajille järkevähintaisia tuotteita. Siksi tuenkin kollegan, kollega Kumpula-Natrin ehdotusta. Mielestäni hän on valinnut hyvän lähestymistavan – joka uskoakseni on myös tulevaisuuteen suuntaava. Ensinnäkin ehdotus siitä, ettei äh, hinnoitella senteissä ja megatavuissa, äh, äh, vaan pikemminkin näissä gigatavuissa. Tämä olisi varmasti helpompi ymmärtää että puhutaan gigatavuista ja euroista eikä senteistä ja megatavuista. Sanon tämän, olin nimittäin pari viikkoa sitten Japanissa itse ja jälleen kerran verkkovierailusta yllätyin gigatavusta. Kotipuolessa maksan kolme euroa loppukäyttäjänä, mutta Japanissa en tietenkään edes käyttänyt palvelua, koska 19 euroa olisi maksanut kikatavu minulle siellä Japanissa. Toden totta, siis ero oli kolme, kolmesta eurosta 19 000 euroon, uskokaa tai älkää. Eli kyllä tässä dramaattinen kulttuurimuutos on nyt myös käynnissä, ja jos me emme onnistu tarjoamaan kuluttajille eh, hyvää eh, lopputulosta, niin eh, sitten kyllä metsään mennään. Muuten lopuksi vielä puheenjohtaja yksi seikka, jota pidän tärkeänä, ovat nämä virtuaaliverkkooperaattorit. On totta, että niiden tilanne on otettava huomioon. Aion tehdä tarkistuksen jossa ehdotan, että virtuaaliverkko-operaattorit jatkossa maksavat ainoastaan tämän kotimarkkinahinnan niin, että saadaan aikaan tasapaino ja niin, että nämä virtuaaliverkko-operaattorit voivat olla mukana pelissä jatkossakin kuluttajien edun nimissä. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega ECRn puolesta. Puheenvuoron saa kollega Toshenovski pane předsedající. Hlavně bych chtěl velmi ocenit... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todellakin ilmaista kiitokseni edustaja Kumpula Natrille tästä ehdotuksesta ja myöskin siitä tavasta, miten hän onnistui analysoimaan sitä, mitä meillä on ja mitä meidän täytyy työstää. Kun katson näitä dioja, kalvoja, niin tässä käy hyvin selväksi jäsenvaltioiden välise, välinen ero. Ne erot ovat valtavia, kun katsotaan etelää tai pohjoista, tai sitten ihan vain maita ja sen naapurivaltiota. Ongelma minun näkökulmastani on se, että Berekin ehdotus olisi melko äärimmäinen ja esittelijän ehdotus on sitten aivan toisessa ääripäässä, joten tässä on hyvin vaikea löytää tuo kultainen keskitie. Minä pelkään, että jos me olemme yhtä kunnianhimoisia kuin mitä nyt tässä ilmaisemme, niin eikö tässä pitäisi sitten tiettyjä kustannuksia siirtää toisille palveluille, tai sitten saatamme jopa uhata näitä markkinoita kokonaisuudessa. Meidän täytyy saada lisää tietoa, mitä on tuossa viimeisessä ja viimeistä edellisessä kaaviossa. Eli miten kaikki toimijat, sidosryhmät kustantavat palvelunsa, koska ne joskus antavat toistensa käyttää joitakin verkostoja. Minä puoltaisin sitä, että tässä edetään varovaisesti. Että emme toimi siten, että tämä aiheuttaisi sitten haittaa markkinoille ja odottamattomia seurauksia, mutta analyysi on erittäin arvokas ja se antaa meille mahdollisuuden katsoa kaikkein järkevintä tapaa edetä. Me olemme tässä nyt todella kahden melko siis erittäin ristiriitaisen ehdotuksen välillä. Meidän täytyy löytää jokin tapa niiden väliltä, että teemme enemmän hyvää kuin pahaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Roode Alde. Thank you very much and also thank you. Paljon kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia esittelijä Kumpulan Natrille hänen tekemästään työstä ja yhteisistä kokouksistamme, joiden aikana keskustelemme juuri näistä hintakatoista. Luonnos on hyvinkin kunnianhimoinen hintakattoon liittyen – Sanottakoon alkuun, että olen kyllä samaa mieltä sisällön suhteen, eli samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja yleensä kyllä olisin kyllä aika lailla tiukkana neuvotteluissa, ainakin strategisesti katsottuna. Mutta faktahan on se, että sulkuvähemmistö löytyy neuvostosta. Ei ainoastaan yksi sellainen, vaan jopa kaksi ja eri syistä he harovat vastaan. Ja totta puhuen, meillä vaan ei ole aikaa setviä asioita sulkuvähemmistön kanssa, sillä nämä rajat ovat tärkeitä, jos haluamme, että kesäkuussa 2017 alkaen romimaksusta luovutaan. Mehän ehdotamme, että lähdetään 8,5 eurosta liikkeelle ja sitten nopeasti lasketaan esittelijän ehdottamalle tasolle. Ja toistaisin vielä, että nyt kaivataan sopua. Kolmikanta neuvotteluilla on aloitettava ja meillä ei ole varaa ryhtyä kompromissin tielle. Ja tästäpä syystä meidän pitäisi aloittaa neuvottelut mitä pikimmiten. joten ALDE ehdottaa, että parlamentti ottaa vetovastuun kompromisseja hiottaessa. Ja tästäpä syystä toivoisinkin, että esittelijä tutustuu meidän tarkistuksiin. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Reimon Vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Mekin pidämme mietintöehdotusta oikein hyvänä. Meillä on sellainen vaikutelma, että tämä on erittäin, hyvin, äh, erittäin hyvä pohjatyö tehty, samoin äh, todella hyvin selitetty tämä ehdotus, joten voimme pitkälti sille antaa tukemme. Ehkäpä tässä nyt vielä jotain pientä hienosäätöä voitaisiin tehdä sen puolesta, että loppukuluttajan hinta, maksama hinta olisi mahdollisimman alhainen. Katson, että tässä Euroopan parlamentin tulisi ottaa todella tiukka kanta ihan alusta alkaen, eikä olla liian kompromissihenkinen ja mennä liikaa neuvostoa vastaan neuvotteluissa minulla oli kyllä sellainen vaikutelma, että poliittiset ryhmät ovat pitkälti samoilla linjoilla, että parlamentti voi puhua ainakin lähes yhdellä äänellä. Äh, jos kolmikantaneuvotteluihin mennään, niin yhdessä poliittisten ryhmien yhteistyöllä meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen kuluttajien, loppukuluttajien puolesta. Kiitoksia sitten äh, edustaja Borelli FDD. <clears throat> Grazie mille, Presidente. Anch'io mi eh, unis... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tässä äh, kiittää esittelijä Kumpula Natria. Hän teki aivan erinomaista työtä. Uskon, että tämä tie, jolle on lähdetty, on hyvä kilpailua. Saadaan näin enemmän pienten ja suurten yritysten välille, mutta myöskin parempaa palvelua kansalaisille. Euroopan komission ehdotus ei kuitenkaan mielestäni ole riittävän kunnianhimoinen. Äh, arvostin tuota äh, tarkistusta neljä, jossa puhutaan hintakaaton vuosittaisesta laskemisesta, joten tässä voidaan kuvitella, että tietovirrat tässä kasvavat sitten eksponentiaalisesti ja tästä syystä meidän täytyy todellakin saada aikaiseksi tuollainen maksimihinta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tässä täytyy olla hiukan ja Tulen varmastikin esittämään tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Mitä tulee tietovirtaan ja myöskin puheluihin. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää myöskin vahvistaa avoimuutta kilpailun ohella, koska täytyy aina myöskin muistaa, että kansalliset virastot otetaan huomioon kaikki kaikkien mallien täytyy tässä keskittyä mm, yrityskustannuksiin tai käyttökustannuksiin. Tässä täytyy tehdä todella tarkkaa työtä. Mutta sitten aion myöskin esittää tarkistuksia siihen suuntaan, että verkkovierailupalvelu ei, että siitä ei tule sellaisia hintoja, jotka otetaan käyttöön sitten, kun tämä aktivoituu. Tämä aiheuttaa siis skandaalin ensimmäisen megatavun kohdalla, jota ulkomailla käytetään, kuluttajat joutuvat heti maksamaan välittömästi könttäsummaan. Tämä ei liity mitenkään tähän tietoliikenteeseen. 2-6 euroa per päivä, sitä ei voida hyväksyä ja tämä täytyy korjata. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kiotsa, ENF buongiorno presidente Ciocca. Eh, grazie. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, ihan tiedoksi vaan, että nimeni lausutaan Chokka. Oikein paljon kiitoksia haluaisin tässä yhteydessä kiittää teitä ja esittelijää. Ja toteaisin, että minulla on kunnia ITRE-valiokunnassa olla töissä mukana. Olen ihan hiljattain vasta tullut tähän mukaan. On hienoa, että komissio haluaa tarkastella kuluttajien todellisia tarpeita. Me toivomme, että tietty selkeä linkki on olemassa siihen maahan, missä SIM-kortti ostettiin. Mutta me yhtä lailla suhtaudumme myöskin kriittisesti tekstiin. Ensinnäkään se, että onko jollain oikeus käyttää rlah järjestelmää Esimerkiksi maan rajojen, kahden maan rajan, yhteisen rajan yli jatkuvasti matkustavat henkilöt. Minkälaista rankaisujärjestelmää me käyttäisimme niihin liittyen, jotka soveltaisivat RLAH? -ta? Meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana ja toivoisin jonkin verran tarkennusta tähän liittyen. Me teemme ryhmänä yhteistyötä hyvien tarkistusten aikaansaamiseksi, jotta komission ehdotus paranisi. Ja lopuksi vielä seuraavaa. Viime vuosien aikana olemme panneet merkille, että jotkut operaattorit ovat siirtyneet maksuttomista palveluista maksullisiin palveluihin. Olisi tietenkin huonoa, jos nyt ei päästäkään RLAH-järjestelmän käyttöön. Me emme halua, että yritykset nostavat hintoja ikään kuin takaoven kautta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten muut puhujat. Pyytäisin, että ette puhu pidempään kuin kaksi minuuttia, koska meillä on täällä yli kymmenen ihmistä listassa. Edustaja De Castillo Vera. Kiitos puheenjohtaja. Kukaan ei varmastikaan epäile hetkeäkään sitä, että Euroopan eh, parlamentin ja tämän eh, valiokunnan eh, ansiosta ensi kesänä päästään kansainvälistä verkkovierailumaksuista. Euroopan parlamentille on ollut äärimmäisen tärkeää saada aikaan sopimus neuvoston kanssa. Ja tässähän sitten loppujen lopuksi saatiin aikaan lopputulos, jonka enemmistö voi hyväksyä. Eli että nyt pyritään sitten löytämään tapaa integroida 22 kansallisen markkina-alueen äh, tilanteet toisiinsa. Ajatellen hintoja, kulutustottumuksia, sitä, miten kansalaiset siirtyvät maasta toiseen. Eli tässä kyse on aidosti eurooppalaisesta hankkeesta hankkeesta, jossa operaattoreilla on aika vähän Euroopan laajuista yhteistyötä. Jotkut operaattorit toimivat muutamassa, jopa kahdeksassa yhdeksässä jäsenvaltiossa, mutta käytännössä yksikään operaattori ei toimi kaikissa mm, jäsenvaltioissa, joten meillä on todella, todella monet paikalliset, hyvin paikalliset markkinat tässä nyt mukana. Ja minä en, en tiedä nyt muuta kuin, että komissio on tehnyt ehdotuksen vaikutusarviointiin perustuen ja ihan rehellisesti sanottuna kai siihen nyt täytyy voida luottaa. Joten mielestäni meidän täytyy ottaa kaikki nämä eri todellisuudet huomioon etsiessämme ratkaisua. Siksi täällä on tämä lauseke petosten välttämisestä ja väärinkäytösten estämisestä välttämisestä ja erityisesti ajatellen niitä markkina-alueita, joissa hinnat ovat muita alhaisempia. Minä kannattaisin nyt ehdottomasti sitä, että lähdettäisiin liikkeelle komission ehdotuksesta ja sitten järkevässä määräajassa laskettaisiin näitä hintoja asteittain vuosittain, mm, siis 0,5, 0,085 ja niin edelleen. Eli mielestäni tarvittaisiin hyväksyttävä ehdotus, joka lähtee komission alkuperäisestä ehdotuksesta ja jossa meillä olisi sitten järkevät määräajat taustalla. Kiitos. Kiitoksia edustaja Blanco Lopes. Kiitos oikein paljon minunkin puolestani puheenjohtaja. Kukaan meistä ei epäile hetkeäkään sitä, etteikö tämä asia täytyy nyt saada hoidettua niin, että Eurooppa kerta kaikkiaan pääsee näistä kansainvälisen verkkovierailun maksuista. Ne ovat menneisyyttä, mutta siitä huolimatta ei meillä nyt mikä tahansa ratkaisu kelpaa. Meillä on oltava tukkuhinnat, jotka ovat kestävät, eikä saa käydä niin, että ne maat, joissa maissa käy useampia vierailijoita kuin mitä sieltä lähtee, joutuvat sitten kärsimään esimerkiksi ajatellen hinta, hintoja kotimarkkinoilla tai palvelun laatua kotimarkkinoilla. Mia Petra on hyvin kunnianhimoinen tehdessään tämän ehdotuksen. Hän pyrkii todella vahvistamaan komission valvonta mahdollisuuksia markkinoilla ja mm, mahdollisesti tarvitaan nyt myös äh, sellaisia ehdotuksia, jotka pyrkivät torjumaan ei-toivottuja vaikutuksia. Kuitenkin tässä on mm, pieni huolenaihe, kun ajatellaan nyt äh, komission numerotietoja sekä sitten kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamia tietoja esimerkiksi Espanjasta. Nämä ovat huomattavasti korkeammat. Eli tällä saattaa olla esimerkiksi omassa kotimaassani merkittäviä, merkittäviä vaikutuksia välillä ja joillain tietyillä matkailu, matkailuun keskittyneillä alueilla väestömäärä saattaa olla tiettyinä ajanjaksoina kymmenkertainen siihen verrattuna, mitä se normaalisti on. Joten kyllä tässä tarvitaan markkinatoimintaa, mutta samalla täytyy muistaa, että kun on investointu näihin verkkoihin, niin, niin tätäkin täytyy kunnioittaa. Kiitoksia. Mr. Boni. Kiitoksia, edustaja Boni. Thank you very much. First... Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Kumpula-Natria tästä hyvin inspiroivasta esityksestä. Sen pitäisi olla kyllä tässä lähtökohtana tuleville keskusteluille. Se, että meillä ei ole kattoja näille, tämä aiheuttaa kustannuksia lukuisille operaattoreille ja se voi vaikuttaa kielteisesti maan sisäisiin hintoihin ja kilpailuun. Ja näin tapahtuu erityisesti sellaisissa maissa, jotka ovat verkkovierailu matkojen nettolähettäjiä ja myöskin sellaisille maille, missä paikalliset hinnat ovat alhaiset ja tässä sitten kuluttajat voivat hyötyä näistä halvoista hinnoista. Katot pitäisi asettaa sellaiselle tasolle, että kustannukset voidaan kattaa ja että verkkovierailuja ei käytettäisi anonyymisti. Keskihinnat per mega kannattavuut ja markkinahinnat laskevat jatkuvasti, vaikka tukkuhinta, katot ovat muuttumattomat, nämä ovat alhaisemmat, kolme kertaa alhaisemmat kuin tämänhetkiset katot. Komission ehdotuksessa ei ole tarkoitus tarkastella näitä hintoja vasta, ennen kuin vasta 2022. Se, että ne kiinnitetään seuraavan kuuden vuoden ajaksi. Siinä otetaan huomioon yksikkökustannusten vähennystä, jota odotetaan seuraavien vuosien aikana liittyen esimerkiksi 5G-kehitykseen. Uskon, että nämä tukkuhinta katot, ovat tasapainoisempia verrattuna komission edukseen. Pitäisi hyötyä tästä Roam Like at Homeista – ja välttää kilpailun vääristyminen kotimarkkinoilla, mutta meidän täytyy totta kai ottaa huomioon kaikki nämä asiat, jotka tänään esitettiin. Kiitos. Thank you much, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kallas. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen tyytyväinen esittelijän valitsemaan lähestymistapaan. Eli asteittainen lähestymistapa on paikallaan Lähdetään liikkeelle tästä viidestä eurosta. Roaming-maksujen päätyttyä niin sekä kotimaiset että verkkovierailutilanteet muuttuvat. Ja komission pitäisi mielestäni lähteä oma tukku hinnoitteluun liittyvää ehdotusta muuttamaan. Kyse ei ole ainoastaan kestävyydestä tai ei oikeastaan laisinkaan näistä hinnettelyjärjestelmistä, joita on nyt käytetty, vaan kyse on myöskin siitä, että yritykset huomioivat kuluttajatottemukset ja datan käyttö kasvaa kasvamistaan. Se on fakta ja se pitäisi mielestäni huomioida silloin, kun operaattorit päättävät hinnoittelustaan. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Nika seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä mietintö on erittäin hyvä. Ne, jotka ovat lukeneet ehdotuksen tarkasti, eli että 8,5 hinta laskisi viiteen, niin tämä on hämmästyttävää kun ajatellaan näitä markkinoita, niin kyllähän tilanne on hyvin maakohtainen. Varmasti tässä lobbaajat ovat olleet liikkeellä. Ja kun nyt katsotaan näitä eri kaavioita ja sanotaan, että halutaan malli, missä yksi operaattori ansaitsisi paljon vähäisellä käytöllä. Ei sekään ole hyvä. Eli me sanomme, että pitäisi ansaita vähän suurella liikenne- ja osallistujamäärällä. Siihen suuntaan tässä pitäisi mennä. Mobiili internet on asia, jota ei saa ajatella mitenkään luksuksena. No sitten nämä eri käyttäjät, minä mitä nyt sitten 30 eurolla voi ostaa Euroopassa ja maailmassa? Eli Euroopassa voi saada saman määrän, 6 gigaa, niin kuin Saksassa, siis ei enempää kuin Saksassa. Ja e, esimerkiksi Romaniassa tilanne on hankalampi, missä myöskin Telekom esimerkiksi toimi siis Romaniassa. Meillä on esimerkiksi myöskin Vodafone Romania tai Orange, sekin toimii muualla, mutta verrattuna tähän ostovoima-efektiin, niin se on totta kai Romaniassa erittäin kallista. Samalla rahalla sama määrä, sen sijaan kuin paljon. Romaniassa, no eihän se näin voi mennä. No, nyt sitten 8,5 on tarkoitus päästä viiteen, että se ei onnistuisi, että se on hankalaa, no sehän on naurettavaa ja me tarvitsemme toimivan mallin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Sorinio. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijäämme erinomaisesta työstä. Lisäksi haluan korostaa sitä, että hänen mietintöluonnoksensa on erittäin vankalla pohjalla. Tässä mielestäni nyt tarvitaan kaksi päätavoitetta. Ää, täytyy ehdottomasti saada aikaan yhteinen lopputulos, jossa ei tapahdu minkäännäköistä kilpailun vääristymistä. Meillä on digitaaliset yhtenäismarkkinat. Me emme halua näihin mitään häiriöitä tai mitään alueellistumista. Kun ajatellaan tukkumarkkinoita, niin täytyy huolehtia siitä, että kaikki kustannukset, joita palvelun tarjoajille syntyy, katetaan. Palveluntarjoajathan kuitenkin ovat investoineet ja investointeja tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta tarjontapuoli pysyy kunnossa. Ja näin voimme todella tarjota sellaista palvelua, että kotimaiset kuluttajat eivät joudu mm, kansainvälisistä verkkovierailuista kärsimään. Tässähän kohdassa 21 esittelijä ehdottaa, ehdottaa, että täytyy olla komissiolla vuosittainen raportointi tilanteesta kotimarkkinoilla niin, että todella jos häiriöitä vaikuttaa syntyvän, niihin voidaan sitten saada korjausliike. Ja minä tulen tekemään tarkistuksia vielä selvittämiseksi. Edustaja Virkkunen. Raportoi kumpulana. Kiitokset herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijä Kumpula Natrille tästä alustuksesta ja tekstistä. Silloin kun parlamentti aloitti tämän verkkovierailupaketin käsittelyn monta vuotta sitten, niin me keskityimme lähinnä äänipuheluihin ja tekstiviesteihin, mutta kuten tiedämme, niin dataan käyttö kasvaa nopeasti, 60-100 prosenttia on kasvu vuosittain ja tämä pitäisi noteerata kun sääntelemme tukkumarkkinoita. Meidät tulisi rohkaista kaikkia eurooppalaisia käyttämään mobiilidataa ja käyttämään palveluita, sillä mehän haluamme tarjota hyviä digitaalisia palveluja kuhtuu hintaan ja me haluamme myöskin, että Euroopasta löytyy toimivia markkina-alueita ja nyt meidän tulisi keskittyä enemmänkin niihin kuluttajiin, jotka käyttävät paljon dataa. Aikaisemminkin on sanottu, että RLAH tarkattaa eri maissa eri asiaa, sillä kuluttajat käyttävät eri tavalla näitä mobiilipalveluita. Ja kuten jo sanoin aikaisemmin, minä tulen Suomesta ja suomalaiset käyttävät paljon dataa. He ovat oikeastaan aktiivisimpia datan käyttäjiä koko maailmassa, joten kyllä tämä on melko hankala tilanne meidän operaattoreillemme. Tarkoitan tällä sitä, että meidän on vähennettävä tai laskettava näitä tukkumarkkinahintoja. Täällä sanottiin, että teksti on kunnianhimoinen, mutta jos katsotaan datamääriä Suomen näkökulmasta esimerkiksi, niin kyllä tukkuhintaa pitäisi laskea enemmän kuin mitä tekstissä ehdotetaan, mutta minä uskon, että me voimme löytää ratkaisun. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki kuluttajat ja Euroopan kansalaiset voivat hyötyä tästä verkkovierailupaketista ja voivat käyttää eri palveluita ja voisimme rohkaista heitä käyttämään mobiilidataa, koska sitä kautta päästään todellisiin eurooppalaisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kohliitse. pane eh, Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin mainita Miroslav Ransdorfin kollegani, joka hiljattain kuoli, joka mainitsi tämän aiheen aivan ensimmäistä kertaa. Ja tällä hetkellä me puhumme siitä, miten voisimme poistaa verkkovierailumaksut, joten me olemme nyt tässä loppuvaiheessa. Haluaisin muistuttaa kollegoita nyt tästä. Me puhumme selkeistä asioista. Myöskin tämä mietintö on hyvin selkeä. No yksi asia, joka puuttuu, on kuitenkin se, että verkkovierailu siinä ei ole otettu huomioon ollenkaan näitä raja-alueita. Ja esimerkiksi kun nyt hetkellisesti esimerkiksi lentokentällä on ollut Sveitsin signaalin alaisuudessa, se on maksanut niin ja niin paljon, ja sitten taas Saksan alaisuudessa tämä on ollut aivan eri hinta. Ja sama muillakin rajoilla. Kun olin Turkissa, niin siellä tekstiviestit eivät maksaneet mitään. No miksi? koska heillä oli eräänlainen pilottihanke käynnissä siellä. Monet operaattorit tarjoavat dataa, joka on mukana tässä könttäsummassa. Ja esimerkiksi ne puhelut ovat oikeastaan ilmaisia, eli nämä kaikki asiat on selvennetty. Ja todellakin uskon, että me saamme tämän lopun hyvinkin menestyksekkäästi. Ja meidän pitäisi tässä muistaa tätä menehtynyttä kollegaa, joka aloitti tämän asian. Haluaisin kiittää siitä. Kiitos. Kiitos, edustaja Helmer. Uh, well, thank you very... Kiitokset. Kiitos, puheenjohtaja. Minä en väitä ollenkaan olevani televiestintäalan asiantuntija, mutta kyllä minä markkinoista ja taloudesta jotakin ymmärrän. Aiemmin täällä kollega valitteli sitä, että jotkut televiestintäyhtiöt äh, tekivät aiemmin ilmaisista palveluista maksullisia kun pyrkivät tasoittamaan verkkovierailumaksujen poistumista. Mutta tämähän nyt on ihan normaalia liiketoimintalogiikkaa. Jos me viemme jonkun tulon lähteen operaattoreilta, niin operaattorit etsivät muita tulonlähteitä tämän korvaamiseksi. Ja lopputulos on se, että varmaankin yleiset puhelujen hinnat nousevat, joko nousevat nopeammin kuin muuten olisivat nousseet tai laskevat hitaammin kuin muuten olisivat laskeneet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että varakkaat ihmiset ja mepit, niin kuin me, säästävät, kun eivät joudu maksamaan enää verkkovierailumaksuista, mutta sitten tavallinen Matti Meikäläinen, joka juuri ulkomailla ei liiku, joutuukin maksamaan enemmän palvelustaan. Näinhän tämä toimii. Viedään köyhiltä ja annetaan rikkaille. Ja puheenjohtaja, tämä on täydellisen erinomainen esimerkki siitä, miten sääntelyn puuttuminen hinnoitteluun niin kutsutuilla vapailla markkinoilla tekee enemmän pahaa kuin hyvää. Uh, thank you. Paljon kiitoksia. Ja nyt pyytäisin Euroopan komissiota DG Connectista herra Vieleniä käyttämään puheenvuoron. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset valiokunnan jäsenille tästä käymästämme keskustelusta. Kiitokset erityisesti esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Komissio on tyytyväinen tähän kuulemaansa. Ensinnäkin se, miten päättäväisesti te käsittelette tätä asiaa Kyse on kiireellisestä aiheesta ja odotukset ovat suuret. Kiistatta toisaalta olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että esittelijä löytää tasapainon kahden asian osalta. Yhtäältä peräänkuulutetaan vierailevan verkon operaattorin tilannetta ja sitten tukkumarkkinapalveluiden tarjoajien intressit. Nyt yritetään löytää tasapainoinen ratkaisumalli ja meillä on olemassa kestävyysmekanismi, mutta sitä ei käytetä kustannusten kattamiseen. Mutta meidän täytyy vain varmistaa, että hinta katto mahdollistaa kustannusten kattamisen operaattoreiden puolella. Ja me olemme tyytyväisiä siihen, miten esitteli on lähestynyt asiaa. Eli viittaa aina tosiseikkoihin. Näin keskusteluakin on käytävä, jotta voimme välttyä näiltä edessä olevilta haasteilta tai ylittää ne. Komissiolla on kuitenkin muutama varauma. Jos katsomme kustannuspuolta, niin tietenkin meidän täytyy katsoa kaikkia kustannuksia, mitä ne ovat meidän tiedossamme. Eli emme puhuisi ainoastaan esimerkiksi dataverkkohinnoista, jotka löytyvät myöskin kalvolta, vaan siirtokustannukset, jotka on myöskin huomioitava. Maltan osaltahan tilanne on sellainen, että 067 eikä 064 olisi megatavun hinta. En halua syventää tätä keskustelua tältä osin, mutta nekin ovat ratkaisevia tietoja. Komissio on nöyrä ja toivoo, että asia lähestytään maltilla. Malli on niin luotettava kuin sen yksittäiset osiot, joten meidän täytyy tarkkaan katsoa tarjolla olevaa dataa. Mitä tulee näihin turvarajoihin, niin mielestämme pitää huomioida myöskin virhemarginaali, koska tähän liittyy aina epävarmuustekijöitä. Ja tästäpä syystä komissio ehdottaakin per megatavu 0,8 sentin, 85 sentin hintaa. Ja sitten tämä astettainen väheneminen. Omat arviomme lähtevät vuoden 2015 tilanteesta ja ottaen huomioon eri tekijät vuoteen 2017 asti. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että käyttö ja teknologiset muutokset laskevat hintaa, mutta meidän on vaikea ennakoida tulevaa ja tästäpä syystä haluammekin lähteä liikkeelle yhdestä luvusta ja hinnasta ja palata asiaan sitten tarkastuslausekkeen yhteydessä. Ymmärrämme toki, että täällä parlamentissa keskustellaan hyvinkin aktiivisesti, kuten myöskin neuvostossa tästä astetaisesta alenemista, mutta tarkkana pitää olla, eli aina pitää katsoa, minkälaista näyttöä on olemassa ja kuinka vakuuttavia nämä faktat sitten ovat. Näillä sanoilla halusin osallistua näihin kiistata hankaliin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Ymmärrämme toki, että kyse on myöskin taktisista kysymyksistä. Niihin en halua puuttua täällä parlamentin tiloissa. Huomioimme toki, mitä täällä on aiheeseen liittyen lausuttu. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijältä loppukommentit, vastaukset kysymyksiin. The grass I showed that will be everything... Kiitoksia. Tämä grafiikka, mikä näytin, on myöskin tuolla intranetissä. Ne tulevat erästä komissiolta. Jotkin ovat julkisia, toiset eivät vielä ole julkisia. Mutta myöskin tässä analysoimme jälleenmyyntihinto, eli komissio ei vastannut siihen, että miten voi olla, että tukkuu hinnat ovat hyvin paljon korkeammat kuin jälleenmyyntihinnat. Eli Helmer puhui täällä markkinoista yleis- yleisellä tasolla – Eli tämä on ensimmäinen kerta, kun sanon, että nämä tukuhinnat ovat olleet niin paljon korkeammat kuin jäljemetihinnat. Ja haluaisin myöskin kiittää, kiittää komissiota, varapuheenjohtaja Ansipia viime viikolla, kun hän sanoi täysistunnostamassa, että kyllä tässä on tilaa tulla alaspäin hinnan osalta komission ehdotuksessa. Eli ehkä on parempikin tilanne kuin mitä täällä mainittiin. Haluan sanoa myöskin, että tämä kestävyyslauseke, niin haluan tehdä lainsäädäntöä, missä me tarvitse tällaista kestävyyslauseketta. sen tarkoittaa sitä, että operaattori ei voi tarjota tätä RLAH. -ta. Jos te haluatte mennä takaisin kotiin ja sanoa, että on olemassa tällainen kestävyyslauseke, jota voi pyytää, eikä tarvitse tarjota tätä Roam Like at Homea asiakkaalle, niin yritin löytää tasapainon ja luvut, jossa ei käytettäisi tätä lauseketta, koska jotkin operaattorit eivät pysty tätä käyttämään ollenkaan. No Dan kysyi, kuinka paljon dataa voi ostaa 30 eurolla. Minulla ei ole sitä näillä kalvoilla, mutta laitan se myöskin tuonne tietokantaan, koska on olemassa hyvin dramaattisia eroja. Jotkin maat sanovat, että ne ovat 120 kertaa kalliimpia kuin toiset maat tänä päivänä. Mutta kuitenkin sanotaan, että me olemme kaikki kilpailukykyisiä. No markkinat eivät ole täydelliset tällä hetkellä. Ja tämä on se malli, mistä tehokkaampien operaattorien täytyy aina maksaa. Ja olen valmis myöskin tässä pyytämään trilogin ja keskustelman jäsenvaltioiden kanssa, mutta tämä ei kyse aina ole Espanjasta, vaan Puolalla esimerkiksi on enemmän tätä dataliikennettä ja myöskin Puola oli tässä sulkuvähemmistö sekä sanoi, että hinnat ovat liian korkeat. Euroopan parlamentin tutkimuskeskus on näitä lukuja katsonut, katsokaa niitä ja koska deadline on jo huomenna, niin mielelläni annan keräämäni tiedot, jos tarvitsette niitä lupaan kuitenkin, että voimme äänestää 29. marraskuuta, jotta kolmikantakeskustelut saadaan oikea-aikaisesti sitten liikkeelle. Match. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määrä aikana 13. lokakuuta. Se on huomenna. Äänestys Itressä 29. Mar- lokakuuta, marraskuuta Kiitoksia esittelijälle, kaikille varjoesittelijöille. Kiitokset aikaisemmalle esittelijälle ja kaikille keskusteluun osallistuneille komissiolle. Sitten seuraavaksi eurooppalainen pilvivalvonaloite Jean-Luc Schaffhauser on esittelijämme. Pyytäisin avauspuheenvuoroa, olkaa hyvä. Minulla on viisi minuuttia, puheenjohtaja, niinkö? Niin, puheenjohtaja. Aihe, joka meitä nyt koskettaa, on tärkeä sellainen. Se koskettaa yritystämme tulevaisuutta, myöskin eurooppalaisen kilpailukyvyn tulevaisuutta eh, teknologiassa, koska tähän liittyy miljoonia työpaikkoja. Ja todellakin myöskin tiede yhteisö kuuluu tähän, koska tämä eurooppalainen pilvipalvelualoite. Siihen liittyy myöskin eh, tie, tiedeyhteisö, joka liittyy näiden, eh, tähän, näihin tietoihin. Ja tästä syystä olen nyt käsitellyt sellaista lähestymistapaa, että miten nyt lähdetään tässä vahvasti liikkeelle Euroopassa, eh, koska Euroopassa meillä on yrityksiä, meillä on eurooppalainen pilvipalvelu, yritys OVH ja meillä on myöskin mikroprosessoriyritys. Kiinallahan ei tällaista ole. Se, siellä ei tuoteta mikroprosessoreja, joita siellä käytetään. Ja meillä on myöskin ohjelmistoyritys. Ja tämä Manner on esimerkiksi Linuxin kotipaikkaa. Joten on tärkeää, että jos me haluamme nyt saada kilpailukykyisen tietotalouden, niin tässä täytyy lähteä eurooppalaisesta näkökulmasta ja varsinkin eurooppalaisten yritysten näkökulmasta. Olin hämmästynyt siitä, että se työ, jota nyt tässä tein, kun kuuntelin näitä yrityksiä, jotka ovat johtajia omilla sektoreillaan, niin komissio ei ole tehnyt työtään. Ja olin myöskin hämmästynyt siitä, että tutkimus, joka tein eri toimijoiden kautta, ajattelen tässä nyt esimerkiksi sellaisia jotka ovat olleet vastuussa Pasteur-instituutista eh, ja myöskin tiedejohtaja, joka on ollut Euroopan avaruusviranomaisen eh, johtaja, niin minulla nyt ei ollut eh, sellaista vaikutelmaa siitä, että komissio olisi kuullut heitä. Ja todellakin pohdin, että miksi komissio on nyt päättynyt tähän, miksi se ei voi kuulla eurooppalaisia yhteisöjä yrityksiä miksi se ei saa tarkkaa näkemystä tutkimuksesta ja tieteestä, jonka kautta voitaisiin sitten orientoida. Nämä ovat hyvin äh, tunnettuja toimijoita. Ja äh, siellä on, äh, totta kai komissiossa voi olla henkilöitä, jotka osaavat asiansa, mutta he ainoastaan ovat kuunnelleet tässä Brysselin lobbaajia ja heidän strategiaansa. Ja, e, koska he, heidän pitäisi ajatella teollisuutta ja huomisia kapasiteetteja niin, että voidaan olla maailmanlaajuisesti edelleenkin johtajajohtajien joukossa. Komissio on tässä mennyt todella metsään. No nopeasti eteenpäin, koska minulla on vain minuutti. No avoin tiede jo, tiedemiehet sanovat, että tämä tiede on äh, avointa. Se on jo olemassa. No sitten yhteen toimisuus, toimivuus, totta kai äh, tämä täytyy tehdä, mutta kun nyt kuunnellaan esimerkiksi äh, turvallisuusvastaavia äh, Saksassa tai Ranskassa, niin kuullaan, että tässä tämä lähtee kansallisista vahvoista järjestelmistä liikkeelle. Eli tässä on kansallista toimintaa, eli ei ole mitään e- eurooppalaisen ja kansallisen tason välistä ristiriitaa. Eli tässä täytyy kansallisia toimijoita kuulla. No, no sitten tämä nopea laajakaistaan. No esimerkiksi kaikkein toimivammatkaan yritykset eivät ole käyttänyt sitä. Puhun ADSstä, muista esimerkiksi ydin yrityksistä. Eli tässä ollaan jääty reunaan. Eikä tässä myöskään ole hoidettu mikroprosessorimarkkinoita, koska e, nyt sitten tämä, tässä on riski, että meillä ei enää ei ole tällaista yritystä, joka tuottaa mikroprosessoreita – kun, kun tässä nyt ajatellaan tätä nopea tiedonsiirtoa ja no sitten vielä ohjelmistot. No totta kai tässä täytyy saada hallintoa tälle ja uskon, että tarvitaan myöskin tietovallankumousta, koska tiedot lähtevät liikkeelle siitä, joka ne tarjoaa. Ja se, joka käyttää näitä tietoja, sen täytyy hyödyttää tietojen antajaa jollakin tavalla. Jos joka antaa tiedot, on myöskin niiden omistaja, joten uskon, että tässä täytyy uudestaan pohtia tätä komission metodia. Tämä esi- mietintö on hyvin kriittinen, olen samaa mieltä kanssanne, mutta minulla on tämä ranskaksi, mutta tämän voitte saada myöskin englanniksi. Tämä on tutkimusten tulos ja e, tämä on teillä käytettävissä, niin kiitoksia. And on behalf... Kiitoksia EPPn puolesta. Edustaja Boni. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, täytyy myöntää, että olen hyvin pettynyt tähän äh, Schaffhauserin äh, esittelemään mietintöluonnokseen. Sehän ei ensinnäkään kunnioita tiedon annon toimialaa. Tässä hän toden totta kyse on aidosta pilvipalvelualoitteesta. Ei tässä ole kyse näistä yksityiskohdista, joihin Schaffer viittasi. En myöskään hyväksy hänen suositustaan hylätä komission tiedonanto kerta kaikkiaan. Keskustelkaamme nyt tiedonantoehdotuksen sisällöstä. Jotta siitä voisimme keskustella, täytyy varmaankin nostaa esiin tiettyjä perustavanlaatuisia ongelmia. Miksi Eurooppa tarvitsee innovaatioita? No siksi, että vain näin voidaan äh, vahvistaa Euroopan kilpailukykyä mm, globaalissa maailmassa. Näin voidaan saada aikaan parempi elämänlaatu kansalaisillemme. Tarvitaan uutta innovaatioekosysteemiä. On meidän velvollisuutemme yhdistää kansalliset ja eurooppalaiset ponnistelut niin, että tätä innovaatioekosysteemiä saadaan todella kehitettyä, että sitä saadaan muuttumaan. Eurooppalainen pilvipalvelualoite mm, perustuu Euroopan datainfrastruktuuriin, joka voi antaa meille mahdollisuuksia avoimen lähteen pilvipalvelujen kautta. Ensinnäkin täytyy ymmärtää big data, kehitys, se miten dataa käytetään, miten big dataa, avointa dataa käytetään ja myös miten käytetään julkisesti rahoitettuja tutkimustuloksia. Samalla täytyy tietenkin kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja voidaan saada aikaan ähm, monia uusia äh, mahdollisuuksia. Avoimuus ei suinkaan ole uhka, se on mahdollisuus erityisesti tiedealalla, kun tieto lisätään tietoon, voidaan luoda tiedon lisäarvoa ja tämä on aivan keskeistä talouskehitykselle ja ihmisten elämänlaadun parantamiselle. Avoin massadata ehdotus ei suinkaan perustu Euroopan ulkopuolisten pimeiden tahojen pyrkimyksiin. Ei, Toki tarvitaan sääntöjä, joten täytyy, täytyy valmistella sääntöjä, mutta minä en hyväksy tämän mietintön luonnoksen väitettä siitä, että tiedon sirpaloituminen vahvistaisi jotenkin digitaalista vastustuskykyämme. Kun ajatellaan kehitystä, horisontti 2020 esimerkiksi, Euroopan tiedepilvipalvelukysymyksessä palvelukysymyksessä tulisi ottaa huomioon kaikki eri toimijat ja myös eri rahoituslähteet. Vain näin voidaan välttää se vaara, että unionin ulkopuoliset tahot käyttäisivät hyväkseen tilannetta väärällä tavalla, niin kuin tässä mietintöluonnoksessa väitetään, mutta tässä, että hylättäisiin täysin eurooppalainen tiedepilvipalveluehdotus, niin tämä on aivan väärä tapa toimia. Viidenneksi, juu ei tässä montaa kohtaa enää ole ollenkaan jäljellä puheenjohtaja, eli yksi lause vielä. Ymmärrän kyllä puheenjohtaja, että tässä on kiire. Seid. Niin, sano, sanokaa nyt. Teillä on mahdollisuus nyt sanoa yksi kohta, kohta viisi vielä. Jopa keskiajalla ajalla tiede oli eurooppalaisempaa ja loi eh, enemmän eh, yhteistä lisäarvoa kuin esittelijän ehdotus. Minä olen täällä, kuulkaa jo valmiina tarkistuksineni. Kiitoksia kollega Nika, SED. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Tuen komission ehdotusta yksinkertaisesta syystä. Me tarvitsemme Euroopan tason päätöstä pilvipalveluhankkeiden tukemiseksi. Ne, jotka viittaavat henkilön tietosuojaan, niin olisi paikka parempi, että pilvipalvelujärjestelmät olisivat EU-ssa, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa henkilötiedon suojaa ei voida taata. Ja jos katsotaan digitaalisen kentän kehittymistä, niin parempi olisi, että kaikki pysyisi EU-ssa, sillä investointitoimet laajoihin tietokantoihin ja nopea tiedonsiirto, ne ovat eurooppalaisia valtteja ja lisäksi meidän täytyy puhua myöskin supertietokoneista. Jos katsotaan, kuinka monia supertietokoneita maailmasta löytyy, niin kuinka monet ovat löydettävissä Euroopan unionin alueelta. Me emme voi kyllä tähän tilanteeseen olla tyytyväisiä. Ja näistä mainituista syistä onkin selvää, että me kaipaamme tällaista aloitetta tukeaksemme tai parantaaksemme tilannetta. Kyllä tämä on selkeä viesti. Viesti niille, jotka toivovat, että digitaalinen teollisuus tarjoaisi alue- ja paikallistason hallinnoille toimintamahdollisuuksia. On parempi hyödyntää keskitettyä pilvijärjestelmää ja on parempia turvallisempi lähestymistapa, jos EU-ssa olevat pilvipalvelut olisivat suoran valvonnan alaisuudessa. Eli tiukempia eu lainsäädännön sisältymiä määräyksiä sovellettaisiin. Me olemme siis valmiita tukemaan tätä tekstiä, koska tämä on selkeä viesti IT-sektorille – se, mihin suuntaan Eurooppa on menossa, on sellainen, että kaiken A ja O on huipputeknologia ja yhtä lailla meidän pitäisi pyrkiä olemaan edelläkävijänä juuri pilvipalveluiden osalta. Kiitoksia. On Kiitokset tästä vahvasta viestintä Alden puolesta. Anteeksi, ECR puolesta edustaja Fox. Pahoittelut. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Bonia ja Nikaa näistä puheenvuoroista ja todellakin odotan yhteistyötä heidän kanssaan. Meidän velvollisuutemme jäseninä on valvoa ehdotuksia ja myöskin ilmaista tämä komissiolle. Meidän täytyy myöskin ajatella ehdotusten vaikutuksia, niin kuin tämän, joka liittyy tähän eurooppalaisen pilvipalvelualoitteisiin, ja myöskin arvioida sen arvoa eurooppalaisille veronmaksajille. Olen pettynyt siihen, että tämä teksti ei, anna meille mahdollista tehdä tätä, sillä teksti ei keskity komission tiedonannon substanssiin, eikä se tarjoa meille oikeaa pohjaa tehdä työtä. Joten minusta vaikuttaa siltä, kun se olisi luonnosteltu siten, että Front National voi ö, esittää lehdistötiedotteen tulevia vaaleja ajatellen. Kun ajatellaan sitä, miten lobbyat vaikuttavat eurooppalaisiin yrityksiin ja viittaukset liittyen oligopoleihin ja koko tämän luonnoksen protektionistinen lähestymistapa on hirvittävä, joten olisi parempi, että koko mietintö poistettaisiin tarkistusten kautta ja että me varjoesittelijät kirjoittaisimme tänne itse. Minä aion nyt esittää omat huomioni komission ehdotuksesta ja pidän sitä hyvänä liittyen tähän eurooppalaiseen tiede- pilveen, koska se tarjoaa turvallisen ja avoimen ympäristön tiedeyhteisölle niille tietoille, tiedoille, joita on saatu Horisontti 2020 ohjelman kautta. Tämä on hyvä aloite, mutta meidän täytyy löytää tasapaino tietosuojan ja tietojen jakamisen välille. Täytyy kunnioittaa olemassa olevia tietosuojamääräyksiä. Digitaalinen maailma on rajaton, eli kun katsomme, mitä tässä nyt todetaan. E, meidän täytyy tehdä yhteistyötä globaalien kumppaneiden kanssa. Enkä ole vakuuttunut siitä, että komission rooli on asettaa nämä globaalit standardit. Pohdin myöskin, koskettaako tämä teollisuuden tarpeita. Meidän täytyy löytää sellainen ympäristö, joka edesauttaa kilpailua ja myöskin ottaa huomioon markkinoiden tarpeet. Meidän me emme tarvitse komissiota etsimään voittajia, ne eivät sitä tule tekemään, joten minä pohtisin, onko eurooppalaisen tietoinfrastruktuurin luominen asia, jota teollisuus on pyytänyt, ja mikäli ei, onko se eurooppalaisten veronmaksajien rahojen parasta käyttöä? Tuo punainen tähti tuolla vilkkuu. Niin to, sano vain, että odotan todellakin yhteistyötä kollegojen kanssa tämän asian parissa. Kiitoksia. Kolme minuuttia teillä oli aika pieni virhe. Täysin ajoissa olitte. Seuraavaksi edustaja Van Nieuwenhuizen Alden puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, ajattelen aina positiivisesti ja kun tutkin tekstiä, niin yritän aina etsiä sieltä niitä positiivisia puolia, mutta tässä tapauksessa hankalaksi meni, sillä Ainoa positiivinen asia on se, että esittelijä on kyllä intoa puhkoen tässä mukana, mutta siinäpä kaikki positiivinen. Aamupäivällä kun keskustelimme teollisuuden digitalisoitumista, niin totesin, ettemme aja muutosten ajan kautta, aikakautta, vaan aikakautta, joka on täynnä muutoksia. Sillä aina tapahtuu uusia käänteitä samanaikaisesti, tekoäly, 3D-tulostus, kaikki samaan aikaan ja kaikki nämä asiat sisältävät paljon dataa. Ja jos haluamme tarttua tarjolla oleviin mahdollisuuksiin, niin meidän pitää kyetä prosessoimaan tätä tarjolla olevaa dataa. Eli kvanttiteknologiaa kaivataan. Tämä lippulaivahanke on hyvä. Me tarvitsemme tällaisia supertietokoneohjelmia ja me tarvitsemme enemmän investointia pilvipalveluhankkeisiin ja infrastruktuuriin. Eli meidän pitää luoda mahdollisuudet ei ainoastaan suurille yrityksille, jotka tietenkin ovat tässä ponnekkaasti mukana, mutta mahdollisuuksia pitää tarjota myöskin pk-yrityksille, jotka voisivat hyödyntää pilvipalveluita eri tavoilla, eri tavoin ohjelmia, joita voidaan käyttää Tällä hetkellä mahdollisuudet ovat jääneet aika lailla taka-alalle, mutta näihin meidän tulisi investoida myöskin. Yksityishenkilöt voivat hyödyntää pilvipalveluita blogien yhteydessä, mutta se edellyttää valistuskampanjoita PK-sektorilla, sillä mehän vaadimme PK-sektorilta juuri osallisuutta talouskasvussa. Eli julkinen sektori, sen pitäisi antaa mahdollisuudet toimintaan ja helpottaa toimintaa. Meidän pitäisi lisätä kysyntää. Me haluamme gigabit-yhteiskuntaa. Ja jos sille tielle lähdetään, niin minä olen todellakin valmis siihen panostamaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, edustaja Newenhausen. Kiitoksia. Ja sitten Kuen puolesta puheenvuoron saa edustaja Matias. Brigada. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kysymyksessä varmaan äh, ensimmäinen äh, mielen nouseva asia on se, että mm, haluavatko akateemikot ja tie, haluaako tiedeyhteisö tällaista pilvipalvelualoitetta. Ja käsittääkseni vastaus on, että kyllä, kyllä haluavat. Eh, niin liike-elämä kuin tiedemaailmakin ovat, ovat sitä pyytäneet. Nyt puhutaan todella alasta, jossa tutkimus, kehitys ja tiedon yhdistäminen tietoon ja näin lisätiedon aikaansaaminen ovat äärimmäisen nopeasti kehittyviä asioita, eli ehdottomasti tarvitaan eurooppalainen pilvipalvelualoite. Sen puute olisi suuri ongelma ja estäisi meidän toimintaamme usein, hyvin usein itse asiassa tutkijat lähtevät pois Euroopasta, pois Euroopan unionista lähtevät muualle, e, jotta esimerkiksi tietojen käsittely on turvallisempaa ja tehokkaampaa. Joten mm, se, että Euroopassa ei ole äärimmäisen tehokkaita poikkeuksellisia tietokoneita on jo hyvin suuri ongelma sinänsä. En edes tiedä, missä niitä on. Ja näin emme pysty tarjoamaan ähm, tarvittavia palveluita, kuten äh, yksityisyyden suoja, salassapito, arkaluotoisten tietojen suojeleminen ja niin edelleen, niin näitä tätä emme pysty tarjoamaan. Ajatellaan vaikkapa ihan sotilassalaisuuksia. Ähm, ja tiedon saanti ovat kyllä äärimmäisen tärkeitä. Eli kyllä eurooppalainen pilvi tarvitaan ja tarvitaan sellainen infrastruktuuri, jota on rahoitettu eurooppalaisella tasolla, kuten vaikkapa horisontti 2020 kautta niin, että tiedemiehemme ja tiedemaailmamme pääsevät hyötymään big datasta muun muassa. Sitten äh, sallittehan äh, totean vielä, että tarvitaan takkeita siitä, että tiedon jakaminen on äh, ilmaista ja kaikille, kaikkien kaikille tarjolla PK-yritykset, yliopistot, opettajat, kaikkien on voitava jakaa tätä tietoa mm, ilmaiseksi. Ja samalla sitten tietosuoja on varmistettava EU-lainsäädännön mukaisesti. Ja vieläkin tärkeämpää on sen takaaminen, että yleinen etu saa suojelua esimerkiksi kun käytetään julkista rahaa, niin myös julkista etua on suojeltava. Very much, Paljon kiitoksia näistä huomioista. Nyt meillä on täällä viisi muuta puhujaa. Edustaja Kallas. Um, I find this... Kiitos. Tämä on erittäin yllättävä mietintö, sillä se on ristiriitainen kovin monella tapaa. Ensinnäkin se hylkää komission tekemän ehdotuksen, mutta siinä kuitenkin peräänkuulutetaan erilaisia aloitteita, synergioiden parantaminen, e, e, eurooppalaisten ohjelmistovalmistajien ja pilvipalvelujen tarjoajien välillä – tai myöskin kauppapreferenssejä. Tämä on hyvin Eurooppa-myönteinen, joten en nyt ymmärrä, miksei esittelijä voi tukea komission tekemää ehdotusta. Ja sitten toinen tai seuraava ristiriita on se, että tässä esittelijä tukee Linux-järjestelmää. Fakta on kuitenkin se, että Linuxin menestys liittyy siihen, että se on avoin järjestelmä – Kaikkialla maailmassa ihmiset voivat päivittää tämän järjestelmän, joten tämä on täysin ristiriidassa ehdotuksen kanssa, jota mietinnössä ehdotettiin. Ja komission aloitteesta toteaisin, että me keskitymme näihin siltoihin ja siihen, mitä meillä jo on, sen sijaan, että loisimme jotakin uutta. No, tietosuoja, yhteenliitettävyys, nämä ovat keskeisen tärkeitä, jotta saadaan digitaalisia alle, digitaaliset allekirjoitukset mukaan, joita myöskin on säännelty tässä. Jäsenvaltiot ovat nyt täytäntöönpanovaiheessa. Kiitos. Um, Madame Grosset. Edustaja Grosset. Merci beaucoup. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen yhtä hämmästynyt kuin kollega näistä ristiriidoista, joita tässä on. Uskon, että Euroopan täytyy ottaa paikkansa tieteellisten tietojen käsittelyssä. Muut maantereet ovat edenneet nopeasti ja meillä ei ole aikaa hukattavana. Tässä voi pohtia tätä artiklaa yksi. Se pohjautuu näihin virheellisiin analyyseihin ja siihen, että pidetään tärkeänä tätä HPC: No, tämä digitaalinen asia on tietysti tärkeä eurooppalaiselle tiedeyhteisölle ja totta kai kun ajatellaan eurooppalaista teollisuuden dynamiikkaa, se on tärkeä myöskin sille. En nyt puhu kaikista yksityiskohdista, mutta kohdassa 11 tämä on ongelmallinen, koska tässä on suositeltu, että HPCstä luovut, taisin. Ja koska tämänhetkinen tilanne ei ollenkaan takaa sitä, että on sama potentiaalia ja että se vaikuttaisi teoli- eh, talouteen samalla tavalla, joten tässä täytyy todellakin eh, tarkkaan tutkia näitä suosituksia, joita haluamme tehdä, koska tavoitehan on se, että Eurooppa olisi teknologian tasolla riippumaton että meiltä ei katoa tietotaitoa, koska se on todella strategista. Eli me, me, me saa tässä hukata aikaa, ja tästä syystä todellakin hämmästelen tätä mietintöä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Ryyvi. Ja, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Bonia hän mielestäni todella asiallisesti tässä esitteli, mistä oikein on kyse. Tässä on nyt se ongelma, että ää, tässä tosi maailma alkaa heijastua virtuaalimaailmaan ja tämä uusi virtuaalimaailma täytyy meidänkin alkaa ymmärtää. Ja tällä hetkellä algoritmit päättävät sen säännöistä. Ja jos me haluamme, että haluamme voida liikkua pilvessä ja ymmärtää pilveä, niin myös Horisontti 2020 tarvitaan uusi alusta, jossa nuoret ehkä alkavat koodata, nuoret, jotka osaavat liikkua tuossa maailmassa. Minä itse olen täysin luku- ja kirjoitustaidoton tuossa maailmassa. En osaa koodata, en osaa ohjelmoida, enkä kieltäkään usein ymmärrä. Ja kun puhutaan tiedonjaosta, niin uuttahan tässä nyt on se, että me ikään kuin yhdistelemme näitä tietoja, omistamme omat tietomme, vaikka ei ole oikeastaan, oikeastaan syytä tiedon keräämiseen, mutta sitten tästä voidaan tehdä päätelmiä ja saada uutta tietoa siitä, kun tämä tieto on kerätty yhteen. Siitähän tässä nyt on kyse, että e, tämä eurooppalainen tiedepilvi palvelualoite osoittaa, että Eurooppa itse pystyy ähm, analysoimaan tilannetta ja tekemään analyysistä sitten omat oikeat päätelmänsä. Ei se tarvitse siihen äh, muuta maailmaa. Tämä on meidän eurooppalaista äh, omaisuuttamme ja meidän täytyy sitä parhaalla tavalla hallinnoida. Uh, thank you. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava. Edustaja Del Castillo Vera. Presidente, eh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintöluonnos kyllä jo osoittaa, mistä on kyse, kun tämä eh, verrataan, tai tässä puhutaan siitä, että Amerikan tiedustelupalvelut haluavat eh, eurooppalaisten avointa tietoa voidakseen suojella itseään. Ja sitten tämä jatkuu vähän samalla linjalla internet mm, ja siinä tapahtuneet muutokset ja sitten, että tämä hetkinen puheenjohtaja oli myös aiemmin sitten Berekin puheenjohtaja. Siis Jos tämä olisi ollut poliittinen manifesti, niin äh, siitä olisi, siinä olisi ollut ehkä jotain äh, käyttökelpoista, mutta nythän tällaisenaan tämä ehdotus äh, on vain tietyn ideologian visio ja käyttää. Tämä on kyllä nyt sellainen teksti, olen pahoillani esittelijä mitä te oikein ajattelitte. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että kun me yritämme tässä nyt avointa tietoa käsitellä niin kuin monia muitakin aloja, niin meillä on infrastruktuuriongelma ja sitten meidän täytyy vastata tähän infrastruktuuriongelmaan, niin kuin on tehty esimerkiksi näiden äärimmäisen tehokkaiden tietokoneiden suhteen. Ja sitten meillä on myös tällainen sirpaloitumis loitumisongelma. Ja nyt haluamme optimoida sen, että nämä valtavat tietomäärät ja äärimmäisen laadukas tieto, jota eurooppalaiset tiedemiehet luovat, saadaan koottua yhteen. Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe yhtäkään. Euroopan komissio. Connect-pääosaston puolesta herra Thomas Skordas. Johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitokset, kiitokset tästä mietintöluonnoksesta aloitteeseen liittyen. Jos huomioidaan nämä monet yhteneväiset kannat, niin voidaan sanoa, että aika pitkälti ollaan samoilla linjoilla, mutta Monet eurooppalaiset yritykset, tutkijayhteisöt ja julkiset viranomaiset vasta nyt ymmärtävät, miten massadataa voidaan hyödyntää. Me olemme yhtä lailla huolissamme sen suhteen, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia liittyy siihen, jos emme voi käyttää tutkimustietoa ja dataa hyödyksemme. Me tuotamme tieteellistä tietoa erittäin paljon, mutta tuotettu tieto, sitä käsitellään aivan jossain muualla ja tutkijat ja innovoijat yleensä siirtyvät unionin rajojen ulkopuolelle, missä tietoa on tarjolla ja tiedon käsittelymahdollisuuksia tarjolla, ainakin enemmän kuin EU-ssa. Aloite puuttuu juuri näihin kysymyksiin. On selvää, että tutkimustietoon käytön lisäämisessä täytyy huomioida eri mahdollisuudet ja negatiiviset vaikutukset, eli meidän täytyy antaa riittävästi pääsymahdollisuuksia, mutta tiettyissä rajoissa. Me tarvitsemme nopeita yhteyksiä ja huipputeknologiaa ja ohjelmistopalveluja. Sitä kautta tiedeyhteisö ja teollisuus syötyvät tilanteesta, mutta myöskin julkinen sektori. Ja tätähän me juuri omassa tiedonannossamme ehdotammekin. HPC antaa mahdollisuuden ziljoonien tietoiden analysointiin hyvinkin nopeasti ja se on tärkeää, kun lähdetään digitalisoimaan teollisuuttamme. Ja näin voidaan tarjota vielä parempia palveluita ja tuotteita ja tämä tarjoaa myöskin aivan uudenlaisia sovellus- ja bisnesmalleja. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon se, että HPC-simulointien pohjalta ajoneuvoteollisuus on vähentänyt ajoneuvokantojen käytettävän ajan kolmas osaan. Tämä valmisteluaika on lyhentynyt ja lääket tieteen puolella on voitu hyvinkin nopeasti selvittää tiettyjen taudin aiheuttajien kehittymis. Aikanaan hoidon tarjoaminen oli aika lailla mahdotonta. Nyt se on mahdollista ja meidän täytyy hyödyntää HPC ekosysteemiä ja ottaa huomioon myöskin, mitä Yhdysvallat, Japani ja Kiina tekevät. Kyseiset maat investoivat suuressa määrin juuri HPC-teollisuuteen ja kehittävät omaa HPC-ekosysteemiä. Ja tästäpä syystä aloitteessa komissio ehdottaa eurooppalaisen HPC- ja dataekosysteemin synnyttämisen. Se perustuu yhteen, suurimpiin hankkeisiin ja eurooppalaisten prosessoreiden käyttöön. Se tarjoaa HPC-palveluita, kun jotain samalla myöskin tietoturvakysymyksiä. Niin kuin tekstissä sanotaan, niin synergiaefektejä on etsittävä. Tästäpä syystä kyse ei ole vain supertietokoneiden rakentamisesta, vaan siitä, että huomioidaan, minkälaisia mahdollisuuksia hpc on massadatan käytössä. Eli tarvitsemme eurooppalaisen ekosysteemin, joka huomioi ohjelmistot, laitteet, palvelut, ohjel- sovellukset ja muut. Eli tässä tehdään yhteistyötä palvelun tarjoajien, käyttäjien kesken. Sitä kautta saadaan kilpailukykyasemaa vahvennettua. Eli kyse on tärkeästä eurooppalaisesta hankkeesta, ja monet eurooppalaiset yhtiöt ovat osallistuneet tähän kehitystyöhön. Ja mitä tulee sitten kvanttitietokoneisiin? Kvanttiteknologian markkinat tulevat olemaan jatkossa huomattavat. Jo vuonna 2020 markkinoiden volyymi tulee olemaan noin miljardia kasvu. Lukemat ovat noin 20 prosenttia per vuosi. Ja tästäpä syystä komissio haluaakin hyödyntää kvanttiteknologiaa ryhtymällä kunnianhimoiseen pidemmän aikavälin lippulaivahankkeeseen, jotta teknologia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta tuotteistaminen olisi mahdollista. Ja me toivomme teidän kannanottajanne näissä keskusteluissa ja olemme valmiita tukemaan teitä, jotta saamme loppujen lopuksi aikaiseksi positiivisen mietinnön. Kiitoksia. Paljon kiitoksia myöskin pysyitte aikarajoissa. Nyt sitten ne esittelijä. Loppukommentit. Combien de temps, président? Kuinka paljon aikaa? Kuinka paljon aikaa minulla on, puheenjohtaja? Minutes. Kolme minuuttia. Kiitos. Vastaan ensiksi komissiolle, eh, tälle viimeisimmälle puhujalle, koska Joskus minulla on vaikutelmaa, että kollega ei ole lukenut mietintöä ja että sitten todellisuus iskee myöhemmin, koska tätä ei ole tehty mitenkään eh, ideologisesta tai henkilökohtaisesta näkökulmasta, vaan se on tiettyjen kuulemisten ja tutkimusten kautta syntynyt ja, sitä, eh, ja siis eh, mm, pohjautuu siihen, mitä mieltä tietyt asiantuntijat ovat ja nyt tässä sitten puhun komission suuntaan. Haluan painottaa, että massadata, niin siis komissiolle, haluan korostaa, että massadata ja sopimuksia Euroopassa ei olisi voitu tehdä kuin eurooppalaisten yritysten kautta ja pyydän tai kysyn komissiolta, miten se aikoo varmistaa huom- huomenna kun ajatellaan näitä tietoja, joita tulee tiettyiltä amerikkalaisilta yrityksiltä, miten aiotaan varmistaa, että nämä henkilötiedot voidaan hoitaa eurooppalaisten yrityksen taholta, jos meillä ei ole tällaista pilveä. Ja sitten pohdin myöskin, kun ajatellaan mikroprosessoria, kun esimerkiksi kuulimme stm ihmisiä, joka hetki tietoja saattaa karata. Kyseessä voi olla mikä tahansa mikroprosessori, eli täällä voi olla nyt tällainen avoin aukko ja tiedot katoavat. Eli tämä nyt on kysymys, mihin haluan komissiolta vastata, koska kyse on kansalaisten henkilötietojen suojasta. Ja täällä myöskin kuultiin eh, Microsoftin ja Googlen asiantuntijoita ja he korostivat, miten tärkeä tämä tietojen suoja on, joka on tällä hetkellä mahdotonta amerikkalaisten yrityksen kohdalla. Mitä sitten tulee tähän eh, digitalisoitumiseen, niin olen samaa mieltä. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että ne, jotka ovat teollisuuden digitalisoitumisen johtajia maailmanlaajuisesti eivät käytä tätä toimintaa. Kuunnelkaapa heitä. Esimerkiksi tiedeyhteisön johtaja. Tämä on todella mielenkiintoinen asia, koska tässä on velvollisuus hakea noita tietoja, mutta usein näitä käytetään sekvenssittäin, eli käytetään näitä äh, tietokoneita, ja tämä oli heidän oma kantansa. Pastor ja muut yhteisöt ovat sanoneet näitä, joten toivon, että nyt suhtaudumme tähän ö, vakavamielisesti, koska tämä on ollut ö, kestämätöntä, mitä olen kuullut täällä. No, se... Tämä on nyt vastaus. Minä nyt vastaan, koska todellisuus iskee myöhemmin sitten. Olen päättänyt. me tässä keskustelussa, me tässä valiokunnassa, niin kuin aina, käymme keskustelua asioista, ei mitään henkilökohtaisuuksia. Tässä keskustelussa kukaan ei viitannut teidän henkilöönne, vaan täällä puhuttiin ainoastaan ehdotuksen sisällöstä, teidän ehdotuksenne sisällöstä. Joten pyytäisin, että te pitäisitte tämän keskustelun samalla tasolla. Teillä on vielä puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Yes, president. Kyllä, puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että tämä oli ideologinen hyökkäys. Ja tämä liittyi kovaan todellisuuteen, sellaisen tilanteeseen, missä kuultiin todellisia yhteisöjä. Ja käännyn tässä taas komission puolen. Minä uskon, että on olemassa jo tällainen kvanttitietokone Kanadassa. Google osti sen, samoin NASA. Se ei ole mikään potentiaalinen asia, vaan se on jo todellisuutta. Ja kun ajatellaan sen kapasiteettia. Kiitos oikein paljon. Kiitän teitä Tänne. Ja nyt voin vielä kertoa tästä aikataulusta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 20. lokakuuta kello 12. Keskipäivällä äänestys toimitetaan täällä valiokunnassa tammikuussa 2017 ja tuon jälkeen sitten sovitaan täysistunto aikataulusta. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin kohtaan yhdeksän. Kyseessä on hilja- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen muuttaminen. Ja jos sallitte kollegat, niin äh, voisimme käynnistää keskustelun. Tämä hiili- ja terästutkimusrahasto perustettiin äh, hiili- ja teräsyhteisön varoilla 2002 äh, sen päättyessä eli 14 vuotta sitten ja rahasto tarjoaa noin 15 miljoonaa euroa vuodessa suunnilleen äh, hiljateräsalan tutkimukselle. On tärkeää kuitenkin korostaa sitä, että kolme neljäsosaa menee teräkselle ja yksi neljännessä hiilelle. Eli suhde on siis huomattavasti enemmän rahaa perustutkimukselle ja muulle tutkimukselle teräsalalla kuin hiilialalla yhdessä Horisontti 2020 rahoituksen kanssa. Tämä rahoitus on keskeisen tärkeä kun ponnistelemme vähäpäästöisen teknologian kehittämiseksi, säilyttäen samalla kilpailukyvyn ja, ja energiahuoltovarmuuden. Tässä valiokunnassa erityisesti terästeollisuus on ollut keskustelun aiheena. Terästeollisuudellahan on ollut ongelmia – Eh, koska tuotanto on ajettu myös alas. Nyt eh, tässä eri tutkimustahot, yliopistot, mutta myös eh, liike-elämä ovat mukana. Ja komission ehdotuksen tarkoituksena, niin kuin minä sen nyt ymmärrän, niin komission tarkoituksena on nyt muuttaa oikeusperustaa kun puhutaan rahaston säännöistä ja määräyksistä. Ja käsittääkseni komissiolla on tässä kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii parantamaan rahoituksen eh, saatavuutta yksinkertaistettujen määräysten eh, pohjalta, niin kuin horisontti 2020 vaaditaan. Ja toiseksi se pyrkii varmistamaan, että ohjelmaa hallinnoidaan läpinäkyvästi komission asiantuntijaryhmä saa nyt huomioon ottaen. Tässä asiantuntijaryhmät ovat hyvin tärkeässä roolissa. Kyseessä on siis tosiaan luonnos ITRE-valiokunnalta. Tämä ei ole minun henkilökohtainen mietintöni niin nyt ollenkaan, mutta ITREn puheenjohtajana hoidan tämän asian ja siksi en halunnut ollenkaan ennakoida valiokuntamme kantaa nostinpa vain nyt esiin joukon seikkoja, jotka saatettaisiin ottaa huomioon. Kolme niistä nyt erityisesti. Ja itse asiassa haluaisin, että komissio vastaisi. En ole ihan täysin vakuuttunut siitä, että mm, sovittaminen horisontti 2020 kanssa oikeusperustan muuttaminen tätä kautta olisi toivottavinta. Eli voisitteko vastata tähän? Ja tämä ehdotushan tuli eh, muutama viikko sen jälkeen, kun komissio päivitti asiantuntijaryhmä sääntöjä ja määräyksiä. Ja minä itse asiassa ajattelenkin, että nämä asiat saattaisivat hyvinkin eh, liittyä yhteen. Ja kolmanneksi sitten Euroopan parlamentti on valmistelemassa päätöslauselmaa rekisterien eh, valvonnasta komission asiantuntijaryhmät huomioon ottaen ja me tietenkin otamme sitten kantaa ja haluan, että toimimme johdonmukaisesti niin tämän rahastokysymyksen kuin, kuin muutenkin, muidenkin kysymysten pohjalta. Ja pyytäisin komissiota nyt vastaamaan myös tähän. Yleisesti Tähän olen toki yhtä mieltä. Ja ehkäpä tässä näitä hiukan teknisiäkin kysymyksiä. Varjo, esittelijät. Aldesta esittelijä on edustaja Telitska. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset tästä alustuksesta. Mielestäni luonnos on osittain hyvä, toisaalta taas ei niinkään. Ensinnäkin mitä tulee resurssien hyödyntämiseen, niin joissakin jäsenvaltioissa se on ollut aika lailla rajallista. Joten sanoisinkin, että meidän täytyy pano katsoa näitä syitä tällaiseen eroavaisuuteen, jotta käyttö olisi tasapainoisempaa. Avoimuus on tietenkin hyvä asia, Tältä osin teksti on odotusten mukainen, mutta ne ehdot ja menettelytavat, joita kaivataan, niin niihin liittyen tarvittaisiin parannusta. Kysehän ei ole niinkään suurten yritysten käytöstä, vaan pk-yritysten käytöstä, niin kuin te itse sanoitte. Eli peräänkuulutitte kuulutitte yksinkertaistamista. Silloin kun puhutaan PK-yrityksistä, niin ehdot ovat aika lailla tiukat ja vain englannin kielisenä käytettävissä ja se aiheuttaa tietenkin PK, joillekin PK-yritykselle päänvaivaa. Jos nyt lähdetään yhteensovittamisen tielle, niin en tiedä ratkaiseeko se ongelmaa ehkäpä asia pitäisikin lähestyä yksinkertaistamisajatuksesta. Eli toimia siten, että loppukäyttäjät voivat hyödyntää järjestelmää helpommin. Me tietenkin aina katsomme, minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi klustereiden käytölle eli yritysten ja yliopistojen ja muiden klusteroinnille. Se on ihan perusteltu ja toimii tässä kyllä ihan hyvin, mutta mitä tulee tähän rajat ylittävään ulottuvuuteen, periaatteessa olen kyllä kanssanne samaa mieltä, mutta tässä yhteydessähän me puhumme erityisaloista teollisuudessa. Ainakin hiiliteollisuuden alalla hiiliala on jäänyt monissa jäsenvaltioissa aika lailla taka-alalle ja minun mielestäni juuri tämä rajat ylittävä ulottuvuus on aika lailla ongelma, ongelmallinen. Kyse on siis erityispiirteistä, ja erityisestä teollisuuden alasta, jonka suhteen ei voida käyttää näitä yleistyksiä. Ja mitä tulee sitten asiantuntijoiden valintaan, minä uskon, että asia olisi voitu vielä tarkentaa, mutta ne eivät ole niin tärkeitä, mutta tulen esittämään omia tarkistukseni teidän laatimaanne luonnokseen liittyen. Varjoesittelijöiden kanssa voitte sitten niitä käsitellä. Siinä huolen aiheeni siis. Kyse on siis käyttäjäystävällisyydestä, joka tästä uupuu ja mielestäni siihen meidän tulisi jatkossa keskittyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega. Seuraavaksi edustaja Dalunde vihreiden puolesta. Thank you. Dear... Kiitos, hyvät kollegat. Euroopan unionin perustamisen jälkeen olemme tehneet tutkimusta hiili- ja teräsalalla hyvästä syystä. Ja kuitenkin rahastojen hoitaminen on jäänyt tässä jalkoihin ja nyt on todellakin, me haluamme lisää avoimuutta myöskin näihin äh, asiantuntijaryhmiin ja haluamme myöskin selkeyttää äh, neuvoantavien ryhmien metodeja, jotka osallistuvat rahaston käytön. Sen jälkeen, kun rahasto perustettiin, teknologia on kehittynyt. Äh, tästä on tullut monimuotoisempaa ja taloudellinen ilmasto on muuttunut erittäin suuresti. Hilja terästeollisuus on erittäin haastavan vaiheen edessä, koska uudelleen järjestelyjä on jouduttu tekemään, joten meidän täytyisi nyt pyrkiä vähentämään sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, joita liittyy näiden kaivosten sulkemiseen ja pitäisi myöskin edistää teknologian kehitystä terästeollisuudessa. Kollegat, muutama päivä sitten Pariisiin sopimus sai riittävän tai ylsi se riittävälle ratifiointikynnykselle. Ja meidän tutkimusrahasto täytyy sopeuttaa tähän poliittiseen sitoumukseen. Hiilin edistäminen näillä raho- tällä rahoituksella on tavoitteiden vastaista. Me haluamme, että se lopetetaan. Nämä ovat vihreät prioriteettimme ja odotan yhteistyötä kanssanne tämän prosessin parissa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Aha. Edustaja Silkiaates pyysi vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Halusin vain todeta, että valitettavasti varjoesittelijämme Paloma Lopes ei päässyt paikalle tänään iltapäivällä. Hän on Kiinassa EU-valtuuskunnan mukana. Haluaisin kuitenkin kertoa ryhmämme kannasta Teräs- ja hiilitutkimusvarat ovat osoittautuneet hyvin tärkeäksi välineeksi tämän teollisen siirtymän aikana, nyt kun kauppa on vapautunut ja luovutaan valtion tukijärjestelmistä. Kuitenkin täytyy katsoa, että miten saataisiin paitsi tietenkin kannattavuutta parannettua, mm, toimittua niin, että tässä ei tueta vain yksityistä sektoria. Meidän olisi siitä syystä tärkeää huolehtia siitä, että eh, hiili- ja teräsalalla eh, erityisesti turvaudutaan eh, kestäviin ratkaisuihin. Toivomme, että myös ammatti liitot voivat olla mukana hankkeita valittaessa. Ja toivomme, että meillä voi olla sellaiset kriteerit, e, joiden e, soveltaminen johtaa siihen, että valitaan sellaiset alat ja alueet, joissa esimerkiksi teollisuuden rakennemuutokset ovat johtaneet työttömyyteen niin, että todella saataisiin myös sosiaalista kehitystä, sosiaalista kasvua. Kun ajatellaan kokonaisuutta, niin mehän emme nyt kuitenkaan voi tukea joitain teollisuuden aloja ja sitten samalla sulkea niitä kerta kaikkiaan, vaikka ne olisivat vielä kannattaviakin. Kaikki tiedämme esimerkiksi espanjalaisesta tai yrityksestä Espanjassa se sai EU-tukea. Sitten omistajat vain jättivät sen oman huoneensa nojaan ja vain oliko polit yötyivät. Meidän on estettävä tämän toistuminen jatkossa. Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe mitään puheenvuoropyyntöjä enää. Euroopan komissio, Robert Bulman jo. Hän on tutkimus- ja kehityspääosaston johtaja. Uh, thank you, Chairman Buzek. Uh, kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä alustuksestanne. Ihan lyhyesti yhteenvedon omaisesti vastaan näihin eri kommentteihin. Ensinnäkin haluaisin kiittää sihteeristön selitysmuistiosta. Me olisimme tulkineet tekstin samalla tavalla. Selitysmuistio ikään kuin tukee tätä komission ehdotusta. Sinänsä soveltamisalaa ja tavoitteita ei lähdetä muuttamaan hiili- ja terästutkimusrahaston osalta. Me teemme vain muutoksia teknisiin suuntaviivoihin siinä määrin, että saavuttaisimme kolme tavoitetta. Tehokkuus, avoimuus ja synergiat. Ja näihin kolmeen liittyen muutama lyhykäinen huomio. Ensinnäkin tehokkuuteen liittyen. Kysehän on itsenäisestä erillisohjelmasta, niin tällä hetkellä me vielä teetämme omia tutkimussopimuksia, koska rahastolla on oma itsenäinen asemansa. Tämä ei lyyty Horisontti 2020 välineisiin. Ja siksipä halusimmekin varmistaa, että Horisontti 2020 välineitä voitaisiin käyttää varsinkin IT-tukijärjestelmien osalta ja miten sopimuksen laaditaan ja helpottaaksemme välineiden käyttöä, joita on jo käytetty yhteisössä. Mehän tiedämme, että monet rahaston käyttäjät osallistuvat eh, tutkimusohjelmaan ja energiatehokkuusohjelmaan. Sen verran tehokkuudesta. Sitten avoimuudesta. Mehän uusia suuntaviivoja laadittaessa – varmistaa, että kaikki tietävät, mitkä ovat eri tehtävät ja toimivaltuudet neuvoa antavien ryhmien osalta ja ne lukuisat tekniset ryhmät, jotka toimivat hiili- ja teräsalalla. Näin teimme myöskin oikeusperusta muutoksessa ja myöskin suuntaviivoissa koskien asiantuntijaryhmien kokoonpanoa. Sielläkin ne mainitaan, niin kuin kollega Busek totesi, tämän tyyppistä lähestymistapaa ei puolleta, mutta kyse on siitä, että uusissa menettelytapasäännöissä tämä hoidetaan kuntoon. Eli kyse on ikään kuin tästä toisesta vaiheesta, kunhan oikeusperusta on muutettu. Sitten lyhyesti vielä synergioista. Usein meiltä tiedustellaan varsinkin teollisuuden puolelta, että miten he voisivat tehdä tai osallistua muihin ohjelmiin ja hankkeisiin käyttäjäystävällisellä tavalla. Ja sanottiin, että jos samoja välineitä käytetään, puhutaan nyt sop- sopimuksista ja täytäntöönpanosmääräyksistä, niin työt helpottuvat, mikäli tämä mahdollisuus on tarjolla. Tästä on keskusteltu sekä hiili- että terästeollisuuden edustajien kanssa ja on käynyt ilmi, että ne ovat pitkiltä, pitkälti komission kanssa samoilla linjoilla. Siinäpä ne keskeisimmät asiat, avoimuus, tehokkuus ja synergia muiden tälle teollisuudelle tärkeiden alojen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia Euroopan komissiolle näistä huomioista. Haluaisin nyt päättää keskusteluna lyhyin huomioin kolme asiaa tässä ilmeisesti komissio ehdotti. Avoimuus, uusi menet, uudet menettelytapasäännöt, johon liittyisivät kaikki muutokset ja päätöslauselma. Se on erittäin hyvä ehdotus, koska tähän liittyy myöskin asiantuntijaryhmien työjärjestys. Ja sitten synergia on hyvin tärkeä asia. Keskustelu teollisuuden edustajien kanssa. Tämä on hyvin lähellä käyttäjiä, jopa kuluttajia tai rahaston asiakkaita eurooppalaisessa teollisuudessa, mutta kaikkein tärkeimpänä mainitsisin tehokkuuden, muistuttaisin vielä tästä suhte- suhteesta kyse on hiili- ja teräsrahastosta, mutta se on oikeastaan teräs- ja hiilirahasto, koska tässä tämä suhde oli kolme neljännestä ja yksi neljännes. Eli siis teräs, se on tehty teräkselle Eli toivottavasti nyt ei estetä terästeollisuudessa tehtäviä parannuksia, koska meidän täytyy tätä edistää. Ja sitten hiili saa taas hyvin pienen osan, mutta Euroopan komissio puhuu kuitenkin tehokkuudesta. Toivon, että jopa vihreät eivät vastustaisi tehokkuutta, koska se on ykkösaiheemme, ei ainoastaan teollisuuden, vaan myöskin energian osalta. Puhumme aina tehokkuudesta ja sitten tulee pitkä tauko, uusiutuvat energialähdet ja sitten muu. Joten meidän tulisi muistaa nämä prioriteetit. Ja toivon, että voitte myöskin tukea lähestymistapamme valiokuntana. Komissio valmistelee raportin. Me tarvitsemme tällaisen tuen koko valiokunnalta ja tehokkuus voisi vastata tähän kysymykseen. Tämä on tärkeä kysymys. Enkä mitenkään kiistä sitä. Se voisi aina olla tärkeää meille ja me kuuntelemme teidän ääntäne, mutta ymmärrän, että teemme myöskin myönteisellä tavalla yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Kiitoksia paljon. Saamme tarkistukset ja muun. 25. lokakuuta, äänestys Itressä 29. marraskuuta. Paljon kiitoksia kollegat. No niin, seuraava on sitten koordinaattoreiden kokous. Mutta toista, tai sanoisin, että aloitamme huomenna kello yhdeksän, siis ei kello kymmentä yli yhdeksän tai varttia yli yhdeksän, sillä äänestykset alkavat kortti koneeseen ja aloitamme kello yhdeksän. Toivon, että olette valmiina silloin. huonoja uutisia. Sali on 4Q2. Joten älkääpä nyt sitten erehtykö huomenna. 4Q2 on sali. Kiitoksia tästä iltapäivän kokouksesta ja nähdään huomenna. Paljon kiitoksia. <laughs>